näin tässä lukee, että minä sen allekirjoittaisin, mutta minä kyllä allekirjoitin sen jo. Kiitokset. Sitten, hyvät naiset ja herrat, pöytäkirja 15. joulukuuta 2011, 16. ja 17. tammikuuta 2012 ja hyväksytyt tekstit 15. tammikuuta ovat saatavilla. Onko kellään huomautettavaa? Ei ole, joten nämä pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyiksi. Ja nyt siirrymme meidän työohjelmaamme. Esityslistan lopullinen luonnos sellaisena kuin 13. päivä tammikuuta puheenjohtaja puheenjohtajakokous sen hyväksyi, on jaettu teille ja tästä on sovittu puolueiden ryhmien kesken. Ehdotan siis sen mukaisesti, että tämän päivän istuntoa jatketaan kello kahdeksasta kello yhdeksään. Sopiiko se kaikille? Näin on. Eli näin tämä meidän esitetty työ suunnitelmamme on hyväksytty. Ehdotan, että nyt etenemme äänestä.